Il presidente. Puhemies. Dichiaro ripresa. Avaan uudelleen Euroopan parlamentin kaksituhattaseitsemäntoista keskeytetyn istunnon. Ennen kuin annan puheenvuoron sitä pyytäneille kollegoille työjärjestyspuheenvuoroille,